el señor presidente. Se abre la sesión, señorías. Avaamme istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistalla on herra Karnohin mietintö sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Ja hänellä on nyt puheenvuoro neljän minuutin ajan. Herra Kabrnoh pane předsedající arvoisa hyvät naiset ja herrat kiitos tästä että saan esitellä teille tätä asiaa tänään. Käsittelyssä on sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan asetuksen muuttaminen. Aluksi haluan kiittää varjoesittelijöitä ja muita, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssani aiheessa. Uskoisin nimittäin, että tämä asia saadaan hyväksyttyä tänään laajalla enemmistöllä. Uusi asetus koskee kaikkia maahanmuuttajia, myös maattomia henkilöitä ja, turva- ja pakolaisia, ja heidätkin pitäisi ottaa sitten kaikkien sosiaaliturvajärjestelmän oikeuksien ja velvollisuuksien pariin. Ja heidän, ei, heidän äh, maksunsa pidättäytyvät sitten yhdessä jäsenvaltiossa. Säädöksen tulkintaa halutaan yksinkertaistaa ja siihen liittyy kolme eri pääaluetta. Ensinnäkin merkittävän laajuisen toiminnan määrittäminen, sekä kotipaikka jäsenvaltion ulkopuolella harjoitettavan toiminnan määrittäminen. Toinen koskee puolestaan lentohenkilöstön kotipaikkamääritelmää Ja kotiasemaksi käsitetään siis se lentokenttä, jolla he useimmin toimivat, josta he siis useimmin lähtevät lentoon ja jolle he palaavat useimmin. Ja tämän perusteella sitten määritellään se, minkä valtion lainsäädäntöä noudatetaan. Kolmas osa-alue on työttömyysstatus. Joissakin valtioissa on työttömyysvakuutus ammatinharjoittajille ja joissakin ei. Ja tämä on siis kolmas alue, joka tähän lainsäädäntöpäätöslauselmaan sisältyy. Asetuksen nojalla ammatinharjoittaja saa työttömyysvakuutuksen siinä jäsenvaltiossa, jossa hän viimeksi on työskennellyt. Epävarmuus siviili-ilmailun alalla on ratkaistu ja kotiasemaksi siis katsotaan se lentokenttä, jolta käsin lentohenkilöstö työskentelee eniten. Parempi suoja laajenee useampia ihmisiä koskemaan ja se on yhtenäismarkkinoiden kannalta hyvä uutinen. Ja samoin työttömyyssuojasäännökset ovat aiempaa edullisemmat niille henkilöille, joita sen koskevat. Kiitos herra Kabno. Koska komission jäsenillä tuntuu olevan ongelmia, hän ei ole vielä täällä. Jatkamme ja menemme muihin

jäsenet, asetukset, jotka ovat tänään keskustelun alla, ähm, määrittelevät toimenpiteitä kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien koordinoimiseksi, niin tekevät käytännön järjestelmiä sosiaaliturvaetuuksien suojelemiseksi äh, niillä kansalaisille, jotka ähm, toimivat rajan ylitse. Tämä, tätä voidaan suojella ainoastaan, jos se kuvastaa muutoksia laillisis, äh, sääntöpuitteissa. Sen jälkeen, kun 2010 säädöksiä muokattiin, huomasimme muutoksia kansallisessa lainsäädännössä ja käytänteissä, ja siksi tätä tekstiä on selvennettävä ja joitakin pieniä aukkoja täytettävä. Mä ehdotus, että parlamentti käsittelee tänään ottaen huomioon uusimmat kehityssuuntaukset ja konseptit, jotka eivät asetuksessa olleet yksityiskohtaisesti mukana. Vaikka tämä ehdotus onkin hyvin tekninen, niin sillä on suora käytännön vaikutus kansalaisiin, jotka luottavat näihin EU-tason toimenpiteisiin, kun he hyödyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, kuten tämän parlamentin päätöslausuma vuodelta 2010 selvitti vapaan liikkuvuuden oikeuden rinnalla täytyy olla lisätoimenpiteitä, jotta tämä vapaus saisi enemmän voimaa. Tässä on otettu kaksi uutta asiaa mukaan, nimittäin kotiaseman määritelmä lentomiehistölle ja työttömyyskorvaus ammatinharjoittajan toimivilla rajatyöntekijöillä, joiden kotijäsenvaltiossa tällaista vakuutusta ei ole. Tämä ehdotus on linjassa asetuksen hengen kanssa, jonka tarkoituksena on suojella työntekijöiden oikeuksia. Se selkeyttää kansalaisten oikeuksia ja auttaa toimielimiä, kun ne soveltavat tätä säädöstä. Herra Cabrnohkin mietintö kautta halutaan hyväksyä tämä ehdotus ensimmäisessä käsittelyssä ja olen kiitollinen hänelle, että hän pitää mielessään nämä viime vuoden kompromissit, kun hän laati tarkistuksia. Komissio täysin tukee näitä tarkistuksia ja kiittää esittelijää siitä, että eh, hän on yrittänyt saada aikaan eh, yhteistyötä toimielintemme välillä tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi SDN-ryhmän nimissä herra Terkkas, puolitoista minuuttia. Gracias, señor Kiitos puhemies. Minä haluan ensiksi onnitella ähm, herra Krapnokia erityisen, erityisen hienosta työstä, jota on löydetty ratkaisu tähän ähm, asiaan ja äh, juuri ensimmäisessä käsittelyssä, eli äh, tämä on aivan meidän käsillämme tämä ratkaisu. Ja kuten tässä jo kollegat ovat sanoneet, niin tämä on vuosittainen äh, tehtävä ja tässä on nyt kaksi uutta kohtaa, muun muassa se, että rajatyöntekijöillä on nyt oikeudet ähm, työttömyysturvaan ja erityisesti tässä myöskin artiklassa 11 ähm, tuodaan oikeusvarmuutta lentomiehistöiden tilanteeseen ja äh, tässä otetaan käyttöön myöskin tämä kotiaseman äh, määritelmä. Äh, minä haluaisin muistuttaa teitä vielä siitä, että että Ähm, meillä on todella vastuu siitä, että nämä miljoonat, äh, tuhannet työntekijät Euroopassa voivat nauttia ähm, ähm, sosiaaliturvasta ja eläkeoikeuksista ja muista, ja että tämä täytyy toteuttaa Euroopan unionin jäsenmaiden välisellä yhteistyöllä. Eurooppalainen malli on tarpeen, äh, sillä äh, me, meidän täytyy pitää huolta näistä ihmisistä ja uskon, että se on myöskin tätä kautta tullut paremmin mahdolliseksi. Kiitokset. Sitten tiedot äh, etelä-eurooppalaisille täällä salissa olen juuri kuullut, kuinka tämän esittelijän nimi lausutaan. Se on Sabrnak. Äh, pankaava merkille Sabrnak. Minä itsekin tuossa lausuin sen väärin niin, että anteeksi pyyntö herra Savarnohille, mutta äh, Välimeren ihmisille nämä tsekkiläiset nimet eivät aina ole välttämättä kovin helppoja. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä Rova Ovir. Kaksi minuuttia, kaksi, minuut, kaksi ja puoli minuuttia. Suur tänu, herra president, lugupeetud volinik, head kolleegid. Kiitos puhemies, Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Oikeus asua ja työskennellä missä tahansa EU-jäsenvaltiossa on kaikkien EU-kansalaisten oikeus. Työvoiman liikkuvuus on yksi EUn ydinsaavutuksista ja yksi yhtenäismarkkinoiden peruspilareista – ja se edellyttää myös sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia. Ihmisten ei pitäisi joutua olemaan huolissaan työttömyyseläkkeestään tai terveys- ja muista sosiaalivakuutusjärjestelyistään. Nykyinen asetus on kymmenen vuoden takainen ja sinä aikana työmarkkinat ovat muuttuneet tunnistamattomiksi aikaisempaan verrattuna. On uudenlaisia maahanmuuton muotoja ja jäsenvaltiot ovat nekin päivittäneet omaa lainsäädäntöään. Siksi tämän säädöksen päivittäminen on mielestämme hyvä asia. Meidän tehtävämme täällä parlamentissa on varmistaa, että vapaa liikkuvuus, jonka 48 pykälä perussopimuksessa takaa, myös käytännössä taataan siten, että myöskin työmarkkinaosapuolten tarpeet otetaan huomioon. Meillä on uusi määritelmä lentomiehistöä koskien ja meillä on työttömyysturvajärjestelyt itsenäisille ammatinharjoittajille. Nämä säännökset eivät vaadi sitä, että jäsenvaltiot muuttavat omaa lainsäädäntöään. Säädökseen tehtävät muutokset ovat kaikkien 27 jäsenvaltion kansalaisten edun mukaisia, ja ne koskevat myös Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä. Tausta-ajatuksena on korvata kahdenväliset järjestelyt yhtenäisellä järjestelyllä, mikä johtaa siihen, että sosiaaliturvaetuudet saadaan maksuun myös aiempaa tehokkaammin ja nopeammin. Kannatan tämän päätöslausumaesityksen hyväksymistä ensimmäisessä käsittelyssä ja kiitän edustaja Sabrnokia ja varjoesittelijöitä tehokkaasta työstä. Kiitokset. Seuraavaksi vihreitten nimissä Rova Lambert. Puolitoista minuuttia. Kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies ja minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kuten sanottu, tämä on hyvin tekninen asiakirja, mutta erittäin tärkeä kansalaisille Euroopan unionissa. Ja kuten ihmiset ovat sanoneet, tämä on uusin päivitys yhdestä varhaisimmasta säädöksestä, jonka Euroopan unioni on luonut. Sitä on uusittu laajasti. Me päätimme tuon työn vuonna 2009 ja tämä on nyt päivitys siihen. Me näemme pian, miten tämä uusi elektroninen järjestelmä käynnistyy ja toivottavasti se pystyy nopeammin käsittelemään kansalaisten huolia, koska tässä on kyse oikeuksien ylläpitämisestä sellaisille kansalaisille, jotka siirtyvät rajan ylitse eri syistä tai työskentelevät raja-alueilla. Tässä on kyse sosiaaliturvasta, terveydenhoidosta, eläkkeistä, työttömyysturvista ja muista. Ja on erittäin tärkeää, että näitä oikeuksia pidetään yllä ja tästä ensimmäisestä käsittelystä saadaan hyvin ähm, kansalaisille myönteinen tulos. Tässä on tarkoituksena vahvistaa niiden yksilöiden oikeuksia, jotka ovat sosiaaliturvajärjestelmien piirissä. Tässä äh, annetaan mahdollisuus yrityksille, joilla on liikkuvia työntekijöitä niin, että yritys voi valita edullisimman paikan rekisteröidä työntekijänsä sosiaaliturvan kannalta, joten tällainen porsaanreikä tässä asetuksessa oli ja olen nyt hyvin iloinen, että pystymme tällä uudistuksella tämän porsaanreijän sulkemaan, koska jos työntekijä huomaa olevansa rekisteröitynä sosiaaliturvajärjestelmään maassa, johon ei ole minkäänlaisia siteitä ja sitten haluaa kuitenkin esimerkiksi terveydenhuoltoa toisesta maasta, niin tämä aiheuttaa hyvin paljon ongelmia työntekijöille, vaikka yrityksen mielestä se onkin tehnyt ehkä hyvin osakkeenomistajiensa edun kannalta, mutta tämä ei ole hyväksi työntekijöiden oikeuksien kannalta. Ja nyt on aivan tärkeää aivan selvästi osoitetaan kansalaisille, mihin heidät rekisteröidään ja millaisia oikeuksia heille tästä syntyy. Ja olen erittäin iloinen, jos tämä viedään läpi ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä Janna Kudakis, puolitoista minuuttia. Kiitos näinä vaikeina talous aikoina EUn pitäisi helpottaa yritysten toimintaa entisenä yrittäjänä tiedän, että on aivan luonnollista yrityksille haluta leikata kulujaan. Kuitenkin on myöskin tärkeää, että yritykset eivät väistä velvollisuuksiaan maksaa turvallisuudesta ja sosiaaliturvasta erityisesti. Minun vaalipiirissäni Lontoossa on paljon. Se on investointien huippukohde Lontoossa ja ulkomaisten investointien merkitys on hyvin tärkeää Lontoon menestykselle. Kuten Microsoft tai Sony investoivat Lontooseen, niin on aivan selvää, että nämä maat maksavat Britannian sosiaaliturvajärjestelmään. Että sama pätee myöskin muihin Britanniassa asuviin työntekijöihin. Valitettavasti on ollut sellainen reikä, jonka kautta lentoyritykset ovat ovat voineet väistää näitä maksuvelvollisuuksia toimintamaissaan. Jotkut lentomiehistön jäsenet, jotka ovat työskennelleet Belgiassa, Ranskassa ja Espanjassa ja muissa EU-maissa, eivät ole ovat joutuneet maksamaan Irlantiin sosiaaliturvamaksujansa, koska tämä yritys on siellä rekisteröity. Ja tämä mietintö lopettaa tällaisen sosiaalidumppauksen, kun se pakottaa työnantajat ja työntekijät maksamaan sosiaaliturvamaksut kotiaseman maassaan. Ja onnittelut esittelijälle tästä mietinnöstä ja siitä, että tämä porsareikä suljetaan, koska tämä on vienyt jäsenvaltiolta sosiaaliturvajärjestelmien äh, väärinkäytön kautta tiettyjä tuloja. Kiitokset. Seuraavaksi EFD-ryhmän nimissä herra Tsimanski, minuutti. Omawiane przez nas sprawozdanie odnosi się do kwestii... Puhemies. Mietinnössä on kyse sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta – ja me kannatamme sellaisia ratkaisuja, jotka takaavat työnte- ihmisten tasa-arvoisen kohtelun myös työmarkkinoilla. Siksi muutostenkin pitäisi mennä siihen suuntaan, että työntekijöiden ja työttömien liikkuvuus voi lisääntyä. Heidän sosiaaliturvaetuuksiensa on voitava liikkua heidän mukanaan ja siksi kannatamme edustaja Sabrnokin mietintöä. Sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi on tapa sen varmistamiseksi, että kilpailukyky ja työntekijöiden suojelu pysyvät tasapainossa. Euroopan komissio teki maaliskuussa aloitteen tilapäisesti lähetettyjen työntekijöiden asemasta ja se Aloite koskee noin miljoonaa ihmistä ja liittyy tähän nyt käsiteltävään asiaan. Kilpailukyky ja, ja työntekijöiden suojelu on vaikea saattaa tasapainoon keskenään, mutta se on tärkeää tällaisena kriisin aikoina tärkeämpää kuin koskaan. Kiitokset. Seuraavaksi GUE-NGL-ryhmän nimissä äh, Zuber, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tässä mietinnössä ajetaan sen työntekijän etua, joka toimii rajat ylittävästi ja jää työttömäksi, ja hänen pitää sitten tässä tilanteessa saada työttömyysetuudet. Aloite on myönteinen, sillä sillä tähdetään nykyistä edistyneempään lainsäädäntöön rajat ylittävissä työntekotilanteissa ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa. On olemassa kuitenkin myös sellaisia itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät varsinaisesti täytä määritelmää, vaan ovat pakon edestä tässä asemassa. On tehty sellaisia työsopimuksia, joilla pyritään esimerkiksi kiertämään veroja, ja tällaisten karsiminen on erittäin tärkeää. Meidän mielestämme on valvottava tiettyjen yritysten toimintaa – jotta yritykset eivät voi asettautua sellaisiin maihin, joissa sosiaaliturvavelvoitteet ovat muita maita edullisemmat yritysten kannalta. Portugalissa sosiaaliturvajärjestelmä on sen että emme hyväksy sellaisia sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovittamisia, joita komissio on joiltakin osin esittänyt, nimittäin sellaisia, jotka menevät yksityisten järjestelmien suuntaan ja joilla luovuttaisiin yhteiskunnan järjestämästä sosiaaliturvasta. Esimerkiksi joululomien lyhentäminen ja muut vastaavat etuuksien leikkaukset täytyy torjua Sellaisiin ei saa puuttua tällaisilla yhtenäisillä järjestelyillä, vaan on edelleenkin muistettava rajat ylittävässä toiminnassa myös solidaarisuuden merkitys. Kiitokset. Seuraavaksi sitoutumattomien nimissä Vertman minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Uusi asetus sel- selkeyttää tilanteen kaikille toimijoille, yrityksille, vakuuttajille ja erityisesti kansalaisille. Erityisesti se huomioi liikkuvien ja rajatyöntekijöiden erityistilanteen ja me tarvitsemme tällaisia työntekijöitä. Se on sosiaalisesti oikeudenmukainen, ei luo lisää kustannuksia, mutta antaa kansalaiselle enemmän sosiaaliturvaa avoimuutta ja selkeyttä. Minulle tärkeää ovat kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että nyt selkeytetään artiklassa 13 kohta 2 tämä merkittävä osa ja sitten, että on selkeästi määritelty kotiaseman käsite. Tämä on erittäin tärkeää esimerkiksi lentomiehistölle. Tällä tavoin voidaan varmistaa oikeusturvaa ja selkeyttää tilannetta työntekijöille ja välttää sosiaalidumppausta. Kiitoksia esittelijälle, kiitoksia. Kiitokset. Sitten siirrymme muihin puhujiin. Seuraavaksi eh, Rova Öri, kaksi minuuttia. Herra Öri, kaksi minuuttia. nagyon sok minden elhangzott most már a eh, vitában, ezeket nem feltétlenül. Tämän keskustelun aikana on jo sanottu paljon asioita, en halua nyt niitä toistaa. Haluan kiittää herra Savernoh ja erinomaisesta työstä ja haluaisin kiinnittää hänen huomionsa seuraavaan asiaan. Me usein saamme kysymyksiä kansalaisilta siitä, mitä me täällä parlamentissa oikein teemme. Jos eh, nyt sitten kourin tuntuvasti voidaan osoittaa, että komissio ja parlamentti yhdessä voivat tehdä jotakin hyödyllistä, niin se on juuri tämän tyyppisen ongelman ratkaisu, joka tuntuu tekniseltä, mutta joka todellisuudessa oikeasta, oikeasti on todiste siitä, että voimme todella tehdä yhteistyötä komission ja parlamentin välillä, jotta tällä tavalla voitaisiin saada laajentuneesta Euroopan Euroopasta parempi. Ihmiset voivat vapaasti matkustaa, liikkua ja hyötyä niistä oikeuksista, jotka heille kuuluvat ja myöskin nauttia työnsä hedelmästä keskustelun myönteiset tulokset varmasti liittyvät siihen, että komission, että komission ehdotukset todella nyt pohjaavat eri jäsenvaltioiden kokemuksille ja myöskin me täällä Euroopan parlamentissa olemme pyrkineet löytämään yhdessä sellaisen ratkaisun, joka olisi tällainen kuitenkin tekninen luonteeltaan, mutta jo monta kertaa kun on tehty uusi, uuden tyyppisiä sopimuksia, on olemassa uuden tyyppisiä yrityksiä ja työsopimuksia ja työn muotoja ja liikkuvuutta on entistä enemmän EU-ssa. Ja samanaikaisesti kuitenkin tällä me yritämme lyödä tiettyjä oikeudellisia puitteita ja muotoja, jotka sopisivat näihin uuden, uusiin työmuotoihin myöskin, niin tällä tavalla uskon, että meidän täytyy selkeästi tämä asia ratkaista. Ja tässä mielestäni on oikein hyvä esimerkki tästä yhteisestä työstä. Ja jos haluamme, niin kyllä varmasti voimmekin löytää ratkaisua, ratkaisuja ja ö, erityisesti mitä tulee itsenäisiin ammatinharjoittajiin tai lentomiehistöön. Mielestäni nämä ehdotukset ovat hyviä ja henkilökohtaisesti tämä kotiasemamääritelmä on hyvin hyödyllinen ja sitä voidaan varmasti käyttää todellisuudessa. Ja haluan vielä kiittää komissiota sekä Milania tästä hyvästä työstä ja toivon mukaan tästä todella tulee todellisuutta ja se on hyödyllistä, kun nyt keskustelemme sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnista ja tästä uskon, että meidän täytyisi keskustella paljon useammin. Kiitokset ja seuraavaksi Steinrück. Yksi minuutti. Kiitoksia. Minäkin kiitän esittelijää. Ja kuten aiemmat puhujat, minäkin pidän tätä asetusta, josta tänään äänestämme, hyvänä. Euroopan sisämarkkinat tuovat myös työntekijöille paljon etuja, mutta tähän asti rajat ylittävässä liikkuvuudessa on ollut sellaisia porsanreikiä, joita on väärällä tavoin hyödynnetty. Ja yksi näistä alueista on ollut lentoliikenne. Lentoreittejä on tietoisesti suunniteltu niin, että miehistö oli usein vakuutettu siinä jäsenvaltiossa, jossa sosiaaliturva oli lentoyhtiön kannalta edullisinta. Tämä vääristi kilpailua ja johti palkkojen ja sosiaaliturvan dumppaukseen. Siksi me Euroopan sosiaalidemokraatit puolustimme myös lentomiehistön oikeuksia ja sitä, että sen on oltava vakuutettu siinä maassa, jossa se enimmäkseen toimii. Euroopan sisämarkkinoiden hyötyjä on kyllä haluttu hyödyntää, mutta ei ole haluttu kantaa vastuuta. Siksi tämä on askel oikeaan suuntaan. Kiitokset. Seuraavaksi Czarniski. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Mietintö mietinnön on laatinut ryhmäni kollega, joten minun velvollisuuteni tukea häntä, mutta tämä on itse asiassa niin hyvä mietintö, että teen sitä oikein, sen oikein mielelläni. Primum non noter, kuten Hippokrateen valassa sanotaan, meidän ei tule tehdä haittaa haittaa, aiheuttaa haittaa ei työntekijöille eikä yrityksille. Nyt talouskriisin aikana emme saa heittää menemään lasta pesuveden mukana. Meidän ei tule haitata niitä yrityksiä yrittäessämme suojella työntekijöitä. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi herra Paska. E, puhemies arvoisa komissaari yksi perusedellytyksistä e, työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle ja sen toiminnallisuudelle nyt e, liittyy siihen, kuinka koordinoidaan jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä. Tällä hetkellä kahdessa äh, asetuksessa tämä määritellään. Jäsenvaltiot ovat nyt kuitenkin äh, muuttaneet omia sääntöjään ja olosuhteet ovat siis muuttuneet. Tämä äh, määritelmä, suurin osa työstä ja tämä 833 asetus ja sen kohta 13 kohta 1 ovat kenties kaikkein tärkeimmät kansalaisillemme parempi suojelu itsenäisille ammatinharjoittajille työttömyystilanteessa on myöskin parempaa suojelua, mutta tietysti myöskin kaikki väärinkäyttömahdollisuudet täytyy ottaa huomioon. Kiitokset. Seuraavaksi Obermeier. Kiitos puhemies Globalisoinnin myötä syntyy uudenlaisia liikkuvuuden muotoja ja lentoyhtiöt tarjoavat lentoja eri kotiasemilta ja tällöin lentomiehistöllä on ollut vaara pudota sosiaalisen turvaverkon ulkopuolelle. Itävallan tapauksesta voidaan todeta, että ihmisoikeustuomioistuin on velvoittanut maksamaan hätätilanne sosiaaliavustusta ranskalaiselle työntekijälle, joka toimi Itävallassa. Ja tämä on yksi esimerkki rajat ylittävästä työskentelytilanteesta. Ja jos tällaisia järjestelmiä on olemassa, niin silloin se johtaa väistämättä sosiaaliturvaturismiin sinne suuntaan, missä etuudet ovat paremmat. Kiitokset. Seuraavaksi Kristensen, yksi minuutti. Tack för det, herr Kiitoksia, puhemies. Jos me haluamme sisämarkkinoita, joissa pääomat henkilöt työvoima liikkuu vapaavasti, niin silloin myös sosiaaliturvamarkkinoiden toimittava kunnolla. Ja siksi sääntöjä on jatkuvasti päivitettävä ja koordinoitava. Työntekijöitä eivät saa kohdata ongelmia, kun he työskentelevät rajat ylittävästi. Nyt näiden uusien sääntöjen mukaan ei tarvitse kieltäytyä työpaikasta, koska ei tiedä aivan tarkkaan millaiset sosiaaliturvaoikeudet on. Ja tämä, nämä säännöt muuttuvat myös rajatyöntekijöille niin, että päätyöpaikka on myös se valtio, jossa on rekisteröity sosiaaliturvaan jos sen sijaan työskentelee myös 25 prosenttisesti asuinmaassa, niin sitten voi äh, rekisteröityä myös sinne sosiaaliturvajärjestelmään. Äh, on hyvä, että nyt lentomiehistönkin tilanne on selkiytetty, eikä voida äh, ainoastaan rekisteröidä työntekijöitä halvimman sosiaaliturvan maahan. Kiitokset sitten siirrymme spontaaneihin puheenvuoroihin. Ensiksi herra Mikolasik, minuutti. Gracias, señor presidente. kollegini ja kollegoja, chcem veľmi oceniť výborný... Kiitokset, puhemies. Tohtori Shavrnoh ja haluan kiittää hänen työstään ja hänen kyvystään yhdistää poliittiset ryhmät. Tämä on juuri se tapa, kuinka tulisi edetä, kun pyritään auttamaan kansalaisia, jotka haluavat työskennellä eri jäsenvaltioissa, mutta eivät kuitenkaan kadota sosiaaliturvaetuuksiaan. Tämä on se asia, minkä takia me täällä olemme. Olen iloinen, että rajat, rajatyön tekijät, jotka työskentelevät naapurimaissa äh, voivat olla nyt rauhallisin mielin. Tietysti kysymyksen ei tarvitse olla naapurimaasta, vaan joskus ihmiset työskentelevät hyvin kaukaisissakin maissa ja näin olemme myöskin selventäneet sosiaaliturva äh, etuuksien maksua äh, lentomiehistöille, koska meillä on nyt tämä kotiasema määritelmä. Ja tämäkin osaltaan auttaa yksinkertaistamaan ja selventämään sitä, äh, kuinka työntekijöiden, työnantajien pitää pitää huolta työntekijöiden sosiaaliturvaetuuksista. Czaslo Vieka, seuraavana. Dziękuję panie przewodniczący. Jak słusznie zauważa komisja w ciągu... Kiitos puhemies. Jäsenvaltioiden lainsäädäntö on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana paljon. Myös ihmisten käyttäytyminen on muuttunut. He työskentelevät eri maissa ja rajat ylittävästi. Jotkin yritykset harjoittavat toimintaa kahdessa tai useammassakin jäsenvaltiossa. Nämä muutokset eivät kuitenkaan ole pelkästään kriisin seurausta, vaan ne liittyvät tektoniseen siirrokseen työmarkkinoilla. Sääntöjä onkin päivitettävä, jotta ne toimivat edelleen tässä kontekstissa ja auttavat helpottamaan kansalaisten liikkuvuutta. Tulkki huomatta, että puhuja puhuu erittäin nopeasti. Muutokset jäsenvaltioiden lainsäädännössä, jotka liittyvät kriisiin, lisäävät liikkuvuutta EU:ssa ja työpaikkojen luominen edellyttää lisää muutoksia tulevina vuosina. Ja siitä syystä meidän on otettava kokonaisvaltaisempi lähestymistapa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen, jotta niitä ei tarvitse muutella parin vuoden välein. Kiitokset seuraavaksi. Seuraavaksi siis Blinkevičiute, yksi minuutti. E, dėkoju e, pranešėjai ir pritariu tai pranešimo daliai, kuria... Kiitoksia puhemies, minä kiitän esittelijää erityisesti. E, kiitän siitä kohdasta, jossa puhutaan sosiaaliturvajärjestelmien muutoksista, koska tämä on erittäin tärkeää jäsenvaltioille. Minä todella kannatan sellaisia muutoksia, joilla yritetään vahvistaa kansalaisten liikkuvuutta. Jos ammatinharjoittaja, itsenäinen ammatinharjoittaja työskentelee yhdessä jäsenvaltiossa ja hänellä on oikeus tiettyihin etuuksiin ja sitten hän muuttaa toiseen jäsenvaltioon, jossa hän menettää nämä etuudet, niin tätä ei kyllä voida hyväksyä EU-tuomioistuin on myös vahvistanut, että työntekijät, jotka ovat mm, työttömiä e, yhdessä maassa ja muuttavat toiseen maahan työnhak- ja rekisteröityvät työnhakijoiksi, niin heillä on e, oikeus saada e, etuuksia, erityisesti jos nämä sosiaaliturvaetuudet. Kiitokset. Seuraavaksi Basescu. Yksi minuutti susin i eu modificarea... Kiitos, puhemies. Minä tuen muutoksia näihin koordinaatio- ja sosiaaliturvien toimeenpanoasetuksiin, koska tällä tavalla oikeusvarmuutta parannetaan ja on myöskin hyvä, että tämä ehdotus ottaa huomioon kansallisten lainsäädäntöjen muutokset sekä äskettäiset muutokset myöskin rajat ylittävässä liikkuvuudessa. On entistä tärkeämpää taata työvoiman vapaa liikkuvuus kaikille EU-työntekijöille. Romanialaiset ja bulgarialaiset työntekijät erityisesti ovat tässä kysymyksessä enemmän kuin muut, koska heihin kohdistuvat suuremmat vaatimukset työmarkkinoilla, jotka ovat jo hyvin kilpailut. Tämä asetuksen, asetusten yksinkertaistaminen on hyvin tärkeää, erityisesti kun ajatellaan työllisyyspalveluita ja sitä, että turvattaisiin EUn työntekijöiden oikeudet. Haluan korostaa sitä, että 65 artiklaan tehdyt muutokset johtavat siihen, että olemassa olevia sääntöjä parannetaan ja ajanmukaistetaan samalla kun sosiaalinen todellisuus myöskin muuttuu. Seuraavaksi Batten minuutti. Thank you, Mr. President. And the harmonization of EU social security systems Kiitos puhemies. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ei tarkoita näiden etuuksien yhtenä, yhtenäistämistä sinänsä, vaan etenkin niiden pääsyyn, piirin pääsemisen yhtenäistämistä. Tässä mielessä monet sosiaaliturvan nauttijat pyrkisivätkin edullisempien järjestelmien piiriin. Isossa Britanniassa on paljon tällaista sosiaalista asuntotuotantoa ja hyvin suuri osa näistä asunnoista on sellaisia, että niissä asuu ihmisiä, jotka ovat tulleet muualta eivätkä ole koskaan maksaneet penniäkään maamme sosiaaliturvajärjestelmään. Ja heillä sitten saattaa olla etuuksia omista, omien maidensa sosiaaliturvajärjestelmistä mukanaan. Minkäänlaisia sosiaaliturvaetuuksia ei pidä Britanniassa myöntää, myöntää ihmisille, jotka eivät ole maksaneet siellä veroja tiettyä aikaa. Kiitokset. Seuraavaksi Lumen minuutti. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, stimați colegi, apreciez în mod deosebit simplificarea pe care această propunere. Kiitos puhemies. Minä arvostan kovasti tätä yksinkertaistamisehdotusta. Varmasti tiedättekin, että tarkoituksena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa Euroopan tasolla sosiaaliturvajärjestelmä, jotta kaikki sujuisi parhaiten kansalaisten kannalta. Ja uskon, että sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi ei voi olla muuta kuin askel eteenpäin nykyisessä tilanteessa, kun työpaikkoihin ja liikkuvuuteen liittyy tiettyjä paineita näissä kahdessa asetuksessa on varaa muutoksiin ja siihen, että sopeudutaan uuteen tilanteeseen näissä ponnisteluissa on otettava mukaan myöskin niin jäsenvaltiot ja niiden hallitukset, jotta ne takaisivat parhaan sosiaaliturvajärjestelmien toiminnan ja että tällä tavalla voitaisiin myöskin edelleen parantaa näiden asetusten toimeenpanoa EU-tasolla, jotta sellaiset ihmiset, jotka haluavat tehdä työtä eri maissa, voisivat hyötyä sosiaalisista etuuksistaan. Flashikova seuraavana yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Näiden asetusten tarkoitus on modernisoida sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja, yhteiskunta muuttuu ja siksi on myös muutoksia, jotka liittyvät työttömyysturvaan. Jos työskennellään kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, niin merkittävän osan toiminnasta määritelmä täytyy kohdistua myös työntekijöihin, jotka työskentelevät useammalle työnantajalle. Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse erittäin liikkuvista työntekijöistä. Itsenäisten ammatinharjoitteen tulisi saada etuuksia perustuen työn teko jäsenvaltionsa ja kun he palaavat asun jäsenvaltionsa, heillä pitäisi olla mahdollisuus palata työmarkkinoille mahdollisimman hyvin. Kiitokset. Herra Brons, yksi minuutti. whatever the matter being debated all roads lead to the same. Euroopan parlamentissa tuntuu siltä, että kaikki tiet vievät samaan paikkaan syvempään integraatioon aiemmin EU-aikoihin. Meille sanottiin, että ihmisillä on vapaa liikkuvuus ja oikeus tehdä työtä muissa maissa. Jos sitten töitä ei enää ollutkaan, niin he voivat sitten palata kotimaahansa. Nyt tätä koordinaatiota kuvaillaan suojaverkkona vaikeina aikoina, mutta itse asiassa tarkoituksena on ei tukea työntekijöitä, mutta tiettyjä poliittisia tarkoitusperiä, jotta entistä enemmän ihmisten kansallinen identiteetti unohtuisi. Mielestäni tässä oikeastani, oikeastaan vapaa liikkuvuus vain vaarantuu. Itse asiassa millään lailla tässä ei ole otettu huomioon itsenäisten ammatin harjoittajien toimintaa ja heidän mahdollisuuksiaan hyötyä näistä eduksista. Uskon, että kysymys on pitemmän aikavälin tarpeista. Kiitokset. Seuraavaksi äh, komissaarin, komissaarilla on puheenvuoro. Um, Kiitos puhemies. Tämänpäiväinen ehdotus perustuu nykyiseen lainsäädäntöön ja sen parantamiseen, jotta ihmisillä olisi oikeus sosiaaliturvaan heidän siirtyessään maasta toiseen. Tämän tyyppisiin kysymyksiin täytyy löytää käytännöllisiä ratkaisuja – rakentavassa ilmapiirissä, kuten tässä juuri tehdään. Asiaan liittyy esimerkiksi lähetettyjä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö, ja nämä viittaukset olivatkin hyvin hyödyllisiä. Samoin sosiaalisen asumiseen ja kodittomuuteen liittyvät huomiot. Tämän päivän asiassa, nyt käsiteltävässä asiassa, korostetaan nimenomaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja koordinointia vähäisimmällä mahdollisella tasolla, jotta tämä yhteensovittaminen toimisi kansalaisten arjessa. Komissio kiittää parlamenttia rakentavasta suhtautumisesta ja toivoo, että... Kiitokset komission jäsenelle. Ja seuraavaksi puheenvuoro on vielä herra Savernohilla. Kiitoksia oikein paljon Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin oikein nopeasti tässä kiittää kollegoita heidän tuestaan ja kiittää komissiota ja neuvostoa. Kuten kuulitte, kaikki kannattavat näitä muutoksia, jotka eivät ole pelkästään teknisiä, ne ovat myös poliittisia. Tämä ehdotus tukee perusvapauksia, työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, pääoman vapaata liikkuvuutta, itsenäisten ammatinharjoittajien vapaata liikkuvuutta. Se yksinkertaistaa sääntöjä, selkeyttää niitä, helpottaa niiden ymmärtämistä. Meidän tehtävänämme on luoda lainsäädäntöpuutteet yrittäjille. Me emme halua lisätä byrokratiaa jäsenvaltioille haluaisin korostaa sitä, että näiden jäsenvaltioiden mukaisesti, näiden ehdotusten mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltuus sosiaaliturvan alalla säilyy. Tämä ei vaikuta sosiaaliturvan budjetteihin eikä se myöskään lisää mitään odotuksia. Se myöskin löytää hyvän tasapainon työntekijöiden ja työnantajien oikeuksien välillä. Siksi se tukee EUn perusperiaatteita. Kiitoksia. Kiitokset herra Saverno. Niin. Rouva Zaslövjeska haluaa ilmeisesti käyttää puheenvuoron. For the next time. Haluaisin puhua seuraavan esityslistakohdan aikana. Siis jo olette noin äh, ajoissa. Tämä on hieno hyve olla aina ajoissa. Olette jo seuraavassa esityslistakohdassa. Tämä keskustelu siis päättyy. Äänestys toimitetaan tänään kello 11.30. Ja nyt keskeytämme pariksi minuutiksi istunnon. No, Bueno, pues, kahdeksi minuutiksi keskeytämme siis istunnon.